Pan prezident. Vážený pane komisaři, dámy a pánové. Hyvä komissaari, hyvät kuulijat. Jatketaan istuntoa. Ensimmäinen kohta esityslistallamme on Baltsaanin mietintö. Kyse on lisätalousarviosta numero 1 kautta 2012 ja ITREN rahoituksesta on kyse. Annan puheenvuoron pidemmittä puheitta Balsaanille. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, hyvä komissaari. Keskustelemme tänään asiasta, ja josta olemme yhtä mieltä budjettivaliokunnan kanssa. Tässä on kyse siitä, että rahoitetaan, myönnetään ITERille lisärahoitusta vuodelle 2012. ITER-hanke koskee paitsi Euroopan unionia myös muita maita, kuten Kiinaa, Japania ja USAta se tarvitsee lisärahoja 650 miljoonan edestä. Ja sen vuoksi on välttämätöntä tarkastella rahoituskehyksen otsakkeen 1a enimmäismääriä. Niitä on korotettava. Ja me olemme sitä mieltä, että meidän tulisi hyväksyä tämä 650 <clears throat> miljoonan korotus. Tämä on erittäin tärkeää tärkeä vuoden 2012 budjetin kannalta. Ja tämä asia oli myös erittäin tärkeä tekijä, kun neuvottelimme budjetista. Kun vuoden 2012, jos halutaan, että vuoden 2012 talousarvio saadaan päätökseen, niin on tärkeää, että tämä asia ratkaistaan on tärkeää ja kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että erittäin tärkeitä ohjelmia, niiden määrärahoja voidaan nostaa. Tämä pätee muun muassa elinikäiseen oppimiseen ja moniin muihin. Ja samalla tavoin, kun puhutaan ITREn rahoituksesta, olisi hyvä voida käyttää, turvautua tähän samaan menetelmään. On myönteistä, että tällainen ehdotus on tehty ja parlamentti voi olla yhtä mieltä tämän ehdotuksen kanssa. Tällä tavalla ITER voi mennä eteenpäin ilman, että sen toiminta vaarantuu. Tämän ehdotuksen ja tämän sopimuksen myötä voimme <clears throat> keskittää keskittää voimavaramme paitsi tämän lisäbudjetin toteuttamiseen, hyväksymiseen, myös sen toteuttamiseen. Ja on, olen sitä mieltä, että kun puhutaan vuoden 2012 hyväksymisestä ja toteuttamisesta, niin sen edellytyksenä on tietenkin komission ja parlamentin yhteisymmärrys tästä asiasta. Kiitoksia. Děkuji vám za vaše úvodní slovo a nyní před... Kiitoksia. <clears throat> Kiitoksia kovasti tästä johdannosta. Ja nyt annan puheenvuoron Lewandowskille. Puhemies, arvoisa Francesca, komission nimissä tervehdin mietintöä ja Euroopan parlamentin myönteistä kantaa siihen, mitä sovittiin Mietintö heijastelee poliittista sopua, joka saavutettiin ensimmäinen joulukuuta viime vuonna lisärahoitukseksi ITERille noin 1,3 miljardia euroa 2012 ja 2013. Kyllä, nyt meillä on ollut jo vuonna 2012 Äh, budjettimäärärahat sille. Ja sitten 1a otsaketta on kasvatettu, myös otsakkeessa 5 on kasvatusta. Ja tässä ei ennalta arvioita arvioida sitä, mitä tulisi tehdä vuodelle 2013, koska toinen haaste, joka on kohdattava neuvotteluissa äh, tulevan vuoden budjetista, on miten löydämme 360 miljoonaa euroa haittaamatta muita hankkeita, jotka liittyvät Euroopan kilpailukykyyn ja eh, kasvuun. Kiitos. Za vaše slovo. A nyní předávám slovo řečník. Kiitokset. Sitten poliittisten ryhmien puheenvuorot. Kaksi minuuttia. Lavia, olkaa hyvä. Egregio presidente. Kiitoksia puhemies. Hyvä komissaari, hyvät kollegat. Aivan kuten kollega Balzani jo totesi, niin tämä lisätalousarvio numero yksi vuodelta 2012 edustaa kolmen toimielimen yhteisymmärrystä, joka koskee vuoden 2012 talousarvion menettelyä. Tässä on kyse 1300 miljoonan euron lisäkustannusten rahoittamista ITER-hankkeen osalta. Lisätalousarviossa on, on haluttu korottaa otsakkeen yksi a määrää 650 miljoonalla ja olemme yhtä mieltä Valtsanin kanssa ja ehdotamme, suositamme myönteistä äänestystä erityisesti sen vuoksi, että komission avituksella budjettivallan käyttäjät ovat saaneet yksi yhteisymmärryksen tästä asiasta. ITER on yksi kaikkein tärkeimmistä keskustelun aiheista, kun keskustellaan budjetista. Ja on <clears throat> myös tämä on tärkeä asia ottaa huomioon myös, kun puhutaan vuoden 2013 talousarviosta. Komissaari Lewandowski tulee 25. huhtikuuta esittämään meille ensi vuodeksi alustavan talousarvioesityksen. Ja odotamme, että ne euromäärät, joita on myönnetty ITER-hankkeen rahoittamiseksi, äh, tulevat taatuiksi ilman, että meidän täytyy kyseenalaistaa tämän tärkeän eurooppalaisen politiikan, politiikan äh, toteuttamista. Sehän myötä vaikuttaa Eurooppa 2020 strategian toteutumiseen. Ja tämä on asia, jonka myös neuvosto hyväksyy. Kiitos. za vaše slovo a nyní předávám na 3,5 minuty slovo. Sitten puheenvuoro saa Herzog. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, tisztelt képviselőtársaim! Arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat! Sosiaalidemokraattisen ryhmän nimissä haluaisin esittää myönteisen kantani Balsaanin mietinnöstä. Olen hyvin iloinen siitä, että parlamentin enemmistöryhmät ajattelevat samalla tavalla. Näin voimme joulukuussa 2011 tehtyä päätöstä vahvistaa ja näin ryhmitellä budjettiotsakkeet. Usein kritiikkiä esitellään siitä, että kustannusten nousu tekee hankkeet epävarmemmiksi. Mutta on tärkeää kuitenkin sanoa selvästi, että yksi kustannusten nousun syy on nimenomaan epävarmuus siitä, ovatko jäsenmaat sitoutuneet hankkeeseen, ja siitä taas seuraa viivytyksiä. Jos edelleen on epävarmuutta, niin silloin kustannukset myös nousevat ja loppujen lopuksi joudumme tilanteeseen, jossa 2012-2013 budjettiin näitä kysymyksiä ei oteta mukaan, tai ne ovat ainakin mukana vielä 2020kin. On erittäin tärkeää saada aikaan vahvistettu poliittinen kompromissi jäsenmailta, jotta tätä hanketta voidaan vahvistaa ja viedä enempää. Energiatarve aiheuttaa sen, kuten myös väestön rakenteen muutokset ja globalisaation aiheuttamat muutokset aiheuttavat sen, että uusia energian kuluttajia tulee. Tämä ongelma on paljon representatiivisempi nykyään kuin koskaan aikaisemmin. Ja koska minulla on vielä hiukan aikaa, sanoisin vielä uusien jäsenmaiden nimissä, mutta ehkä myös koko EUn nimissä, että on äärimmäisen tärkeää muistaa, milloin ITER-hanke alkoi. Se alkoi 1985. Se oli yksi ensimmäisiä askelia kylmän sodan lopettamiseen. Herra Gorbachev, Ronald Reagan tapasivat ja pääsivät sopimukseen paitsi siitä, että tällainen, ähm, että ydin varustelu täytyy lopettaa, mutta myös siitä, että energiayhteistyö on aloitettava. Silloin tämä sitoutu, sitoumus alkoi, silloin ITER-hanke sai alkunsa. On erittäin tärkeää, että parlamentin poliittiset ryhmät tukevat tätä hanketta Kyse ei ole pelkästään teknologisesta kysymyksestä, vaan kyse, on siitä, että kylmä sota jätettäisiin lopullisesti taakse, ja tämä on erittäin myönteistä. Haluan vielä muistuttaa, että fuusioenergia on unkarilaisen tiedemiehen unelma, ja minä unkarilaisena jaan tämän unelman unkarilaisena ja eurooppalaisena globaalissa ympäristössä. Meidän täytyy unelmoida ja meidän täytyy tukea näitä hankkeita pitkällä aikavälillä. Meidän täytyy muistaa, että kyse ei ole vain rahasta eikä energian tuotannosta, sillä poliittisesti me myös tarvitsemme tämän hankkeen jatkuvuutta. Kiitos. Kiitoksia. Nyt Haaglund saa puheenvuoron kolmeksi ja puoleksi minuutiksi. Mr. Chairman, good evening. Kiitoksia puhemies ja hyvää iltapäivää. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää ja tässä vaiheessa haluaisin todeta olevani erittäin tyytyväinen, että voin olla valiokunnassani eh, tutkimuksesta vastuussa oleva eh, esittelijä ja olen myös tyytyväinen siihen, että ryhmässä olemme löytäneet ratkaisun ITERin rahoittamiseksi vielä pidempään. Meille koko tämä ITERin rahoitusprosessi oli aika hankala. Se osoitti, että neuvosto ei välttämättä pitänyt kiinni velvoitteistaan eikä poliittisista lupauksistaan. Ja sehän on luvannut, että korostettaisiin tutkimusta, mutta samanaikaisesti huomasimme, että neuvosto halusi leikata varoja 1A-otsakkeesta. Eli tämänhetkisessä, vaikka tämänhetkisessä tutkimuksen ohjelmassa täytäntöönpano on ollut erittäin tehokasta, se tukee 2020 strategiaa ja kuten tiedätte, ajatuksena neuvoston ajatuksena oli viedä rahaa pois Itreltä. No, me olimme kuitenkin budjettivaliokunnassa ja parlamentissa hyvin tiukkoina ja olimme eri mieltä. Ja tulos on tässä valossa oikein hyvä, mutta samanaikaisesti haluaisin korostaa sitä, että ainakaan meidän ryhmämme kannalta tämä ei ole mikään ihanteellinen tulos, mutta jos otetaan huomioon tämä keskustelu, niin ei kai tässä parempaakaan olisi pystytty. Tulevaisuutta silmällä pitäen on helppoa kyllä olla yhtä mieltä edellisten puhujien kanssa. ITER on erittäin tärkeä hanke. Sen tulevaisuuden potentiaalit ovat melkoiset. Kuitenkin kokemus on osoittanut, että meidän tulisi paremmin pohtia sitä, kuinka ITERiä hallinnoidaan, koska muuten voimme päätyä tilanteeseen, jossa tällainen hanke, joka vie paljon veronmaksajien varoja, että sitä hallinnoidaankin niin huonosti, että sitten täytyy tehdä tämänkaltaisia päätöksiä, jotta koko hanke voitaisiin pelastaa. Ei hyvä asia. Ja tämä myös osoittaa sen, että seuraavassa rahoituskehyksessä tarvitsemme suojatumpia rahoitusratkaisuja Itrelle niin, ettei meille kolmen tai viiden vuoden kuluttua käy samalla tavalla kuin tänään. Eli että meidän täytyy siirtää varoja tätä hanketta varten. Huolestuttavaa tässä yhteydessä on myös se, että neuvosto pitkitti asiaa. Me saimme ensin sopimuksen, mutta sitten valtuuskunnat, neuvoston valtuuskunnat, jäsenvaltiot halusivat palata asiaan. No, on hyvä, että he lopulta ymmärsivät, että tulossa ei ollut toivottava ja nyt toivotaan, että neuvosto pitää kiinni sopimuksesta niin kuin mekin tulemme tekemään. Toivottavasti opimme tästä läksymme koska Horisontti 2020, mm, josta tullaan keskustelemaan myöhemmin, tarvitsee kaiken sen rahan, jonka se voi saada, jotta me saisimme Euroopan taas oikealle tielle. Emme voi hyväksyä sitä, että tutkimusohjelmat saisivat jatkossa vähemmän rahaa vain sen takia, että joitain niistä hallinnoidaan huonosti. No, tulos oli kuitenkin olosuhteisiin nähden ihan hyvä. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Nyt puheenvuoron saa Duran kolme minuuttia. Kiitoksia puhemies. Tilanne ei ole millään lailla ihanteellinen. Tämä on pikemminkin eufemismi. Eurooppa on jo monen vuoden ajan ollut tilanteessa, joka on vakava kriisitilanne ja tämä tulee vielä jatkumaan. Eli on vaikeaa löytää määrärahoja budjettiin on vaikea löytää lisärahoja ja jäsenmaat, jäsenmailla on ongelmia omien budjettiensa kanssa. Me yritämme osoittaa EUn lisäarvon ja EUn määrärahojen lisäarvon. Meiltä vaaditaan, että EUn budjettia pitää supistaa ja sellaisella hetkellä me teemme sellaisia päätöksiä kuin tällä hetkellä. Mielestäni se on aika huimaa. Kun nyt puhutaan kriisistä ja huomenna äänestetään lisätalousarviosta, joka lisää 650 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoja ja 450 miljoonaa, 479 miljoonaa Kaiken kaikkiaan 1,2 miljardista on puhe. Kyse on yhdestä prosentista koko Euroopan budjetista. Me olemme vaikeuksissa, meillä ei ole enää rahoja ja silti me panemme 1,2 miljardia euroa yhteen ainoaan projektiin, josta optimistisimmat sanovat, että ehkä 2050 tai 2080 siitä saadaan saada jotain tuloksia. Olemme kaikki tulleet hulluiksi. Tällä hetkellä vene vuotaa ja me laitamme tähtitieteellisiä summia hankkeeseen, josta me emme ainakaan keskipitkällä aikavälillä näe mitään tuloksia. On totta, että välttämättä aina budjetissa ei mene rahat parhaisiin hankkeisiin. Nyt puhutaan, viitataan kehys kehyksiin ja ynnä muuhun, mutta meidän pitäisi pikemminkin tukea uusiutuvia energiamuotoja, joista saataisiin välittömästi tuloksia, ei vasta 2050 tai 2080, vaan jo 2013 tai 2014, ja sitä paitsi ne loisivat vielä uusia työpaikkojakin nämä uudistuvat energiamuotot. Eli minä en ymmärrä, miten me voimme tällaista hulluutta kannattaa tällä näin suurien vaikeuksien hetkellä Roverson muistutitte tämän hankkeen historiasta, että se alkoi kylmän sodan loppumisen aikoihin. Siitä on 30 vuotta. Pitää, eikö meidän pitäisi nyt uudelleen arvioida budjettia? Pitääkö meidän jatkaa samassa tilanteessa hetkellä, jolloin eurooppalaiset köyhtyvät, eikä jäsenmailla, jäsenmaat saa omiakaan budjettejaan kuntoon? 1,2 miljardia euroa yhteen hankkeeseen. Ensi vuonna 2013-2014 me tulemme jatkamaan tätä samaa virta ja tätä samaan hankkeeseen lisärahojen myöntämistä. Minusta tuntuu, että me olemme menettäneet järkemme. Tämä on ikään kuin sairaaloinen pakkomielle koko tämä hanke. Ymmärrätte varmasti, että minun ryhmäni ei voi äänestää tämän lisätalousarvion puolestakin. Kiitoksia kovasti ja nyt antaisin puheenvuoron Richard Ashworthille kolmeksi minuutiksi. Mutta nyt näenkin sinisen kortin Duranille. Hyväksyttekö tämän kysymyksen? Selvä. Mrs. Herzog. Herzog. Thank you, thank you, Chairman. I try to be... Kiitos puhemies hyvin lyhyesti. Me ke- aloitimme keskustelun tässä parlamentissa energiatiekartasta 2050. Ei se ole Eh, niin pitkä tähtäin kuin mikä Iterillä on ollut. Ja nyt mietin, aikooko, eikö vihreä ryhmä tue eh, energiatiekarttaa 2050, koska se on liian pitkällä tulevaisuudessa, eikä se usko, että muutoksia 37 vuodessa tapahtuu. Tämähän juuri on se ongelma me, me olemme tässä nyt käyttämässä menneisyyden teknologiaa. Ydinenergia on menneisyyden te- teknologiaa. Ydinfuusio on tällainen ideologia ja olemme ikään kuin uskovaisia sen suhteen. Jotkut haluavat uskoa siihen, vaikka meillä ei ole mitään todisteita siitä, että vuonna 2050 tai 2080 se ratkaisisi meidän energiatarpeemme. En ymmärrä, miten me voimme jatkaa tällä tavalla. Insinöörien vastaukset vierailulla me eivät olleet vakuuttavia lainkaan, enkä tiedä miksi me pidämme kiinni tästä. Kiitoksia kovasti. Nyt kolme minuuttia Richard Ashworth. Uh, President, Commissioner. Puhemies, komissaari, haluaisin vakuuttaa, että yhdistyneessä kuningaskunnassa uskomme, että on tärkeää, että Eurooppa on tieteen ja tutkimuksen eturintamassa energiasektorilla ja siksi tuemme voimakkaasti ITER-hanketta. Tästä syystä olemme tyytyväisiä voidessamme tukea tätä sopua, joka neuvoston kanssa syntyi. Uusi 350 miljoonaa lisärahaa tässä lisätalousarvioesityksessä. Minulla on tässä oma, omaa etua, koska omassa vaalipiirissäni sijaitsee asiaa tutkiva laboratorio, mutta vakuutan teille, että kun tämän laboratorian tulevaisuudesta päätetään, niin yli 500 tutkimustyöpaikkaa taataan. Nämä ovat ihmisiä, jotka takaavat maailman johtavaa teknologiaa. Tämä on teknistä asiantuntemusta, jota meillä ei ole varaa menettää. Mutta pieni varoituksen sana, komissaari. Tällaisessa uuden alan teknologiassa on aina vaara sille, että tavoitteiden saavuttaminen viivästyy. Siksi haluaisin esittää kolme asiaa. Ensinnäkin lisärahoitusta on löydyttävä olemassa olevasta talousarviosta. Tämän sopimuksen myötä vuonna 2012 emme vaadi jäsenvaltiolta mitään lisärahoitusta. Tämä on aivan oikein, koska hallitukset ja niiden budjetit ovat niin mm, kuressa tilassa Tämä mm, pätee myös vuoteen 2013. Tämähän on, puhumme nyt tässä veromaksajien rahoista, eli kurinalainen rahankäyttö tiedeyhteisössä on tärkeää, mutta on tärkeää, että tässä talossa me myöskin äh, katsomme tarkalla silmällä tätä yhteisöä, mutta meidän on saatava tietoja sitä varten ja siksi komissaari pyydän teiltä tietoja tästä äh, tiede- ja tutkimusyhteisöstä, jotta voimme tehdä järkeviä ratkaisuja. Sitten kolmanneksi, jotta voimme helpottaa tämän hankkeen edistymistä, on välttämätöntä, että ITER on seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä. Aivan kuten Karl Haglund sanoi, olemme tehneet pitkään työtä, jotta saisimme sen korvamerkittyä ja haluamme, että se nyt lasketaan mukaan tähän summaan. Kiitän. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi Andreas, kaksi ja puoli minuuttia. I am not again. Kiitoksia puhemies. Minä en todellakaan vastusta fuusioenergiaa, mutta mitä tulee ITERin, Euroopan komission olisi pitänyt oppia omista virheistään. Valitettavasti näin ei käynyt. Esimerkiksi Galileo-hankkeen hinnaksi arvioitiin 7 miljardia euroa vuonna 2000 ja 2010 mennessä. Kustannukset olivat kolminkertaistuneet 22 miljardiin ja tämä kehitys vain jatkuu. Tällaiset paralleelit ovat hälyttäviä. ITERin kumppanit sanovat, että he vasta vuoteen 2018 mennessä saavat rakennetuksi eh, ensimmäisen version. Alun perin sen piti olla 2015 ja ensimmäiset eh, kokeet siitä, että saadaan todellakin tätä fuusioenergiaa, eivät voi tapahtua ennen 2025. Ja viidestä miljardista arviosta noustaan jo 10 miljardin arvioon. Ja 20 vuoden kuluessa vielä lisää 5 miljardia. 90 prosenttia tästä hankkeesta on osallistuvien jäsenmaiden hallinnoimia. Me emme tuskin koskaan saamme tietää lopullista kustannustasoa. ITERin kustannuksista maksaa ovat jäsenmaat. Ja tämä talo edelleenkin hyväksyy sellaisen hankkeen kustannukset, jonka kustannukset ovat jo nousseet yli 50 prosenttia alkuperäisistä. Tämä on aivan katastrofaalista. Komission jäsen Lewandowski sanoi, että 2011 budjetissa oli 1,5 prosenttia ylimääräisiä menoja, 11 miljardia euroa puuttuu. Mikä versio näistä oikein on totta? Eikö komission jäsen tiedä, paljonko hänellä on pankissa rahaa? Minä kyllä tiedän, että ITER on muuttumassa aivan absurdiksi hankkeeksi, kuten Galileokin. Me emme voi, ei ole mitenkään naurun asia, kuinka paljon rahaa tähän menee. Meidän pitäisi pyyhkiä tämä hanke kokonaan pois suunnitelmistamme. Kiitos. A nyní na 1,5 minuty Kiitoksia. Nyt puheenvuoron saa Remek puolitoista minuuttia. Kiitoksia, hyvät kollegat. Minä puollan lisärahoitusta iker hankkeelle monestakin syystä. Aika pitkän aikaa olen jo ollut sitä mieltä, että ydinfuusio voi olla ihmiskunnalle mahdollisuus puuttua tulevaisuuden energiavajeeseen – Euroopan unionin tulisi myös olla tutkimuksen ja kehityksen kärjessä. Mehän olemme aina olleet tästä yhtä mieltä parlamentissa. Samanaikaisesti ne varat, joita meillä on, ne tulisi omistaa, ne, niitä tulisi käyttää avoimella ja kohdennetulla tavalla jos ei mitään maksa, ei saa mitään, eikä kriisi ole mikään tekosyy olla käyttämättä varoja. Päinvastoin, jos haluamme päästä kriisistä pois, meidän täytyy investoida sellaisiin hankkeisiin, kuten ITERiin. Tämä on erittäin tärkeä mahdollisuus pienemmille jäsenvaltioille, samoin kuin PK-yrityksille. Sehän tuottaa noin 50 prosenttia eri komponenteista, nehän tuottavat 50 prosenttia eri komponenteista. Olisi typerää olla käyttämättä esimerkiksi ydinenergiaa, vettä ja aurinkoa ihmiskunnan hyväksi. Kiitoksia ja seuraavaksi menemme muihin puhujiin. Seuraavaksi listalla Nikka Lika Polledo. Kiitoksia puhemies arvoisa komission jäsen ja hyvät kollegat, jotka vielä tähän aikaan täällä jaksatte istua keskustelemassa tästä lisätalousarviosta. Ennen kaikkea ihme on se, että komissio on kyennyt saman kuin parlamentti ja löytämään nämä 1,3 miljardia euroa, eikä, ja jotka vieläpä pysyvät tässä 50 prosentin 1A-otsakkeen uudelleenjärjestelyssä. Ja tämä kaikki tarkoittaa sitä, että komission on onnistunut kääntämään neuvoston pään uusia rahoitussitoumuksia varten saanut uutta rahaa uusiin maksusitoumuksiin. Tätähän parlamentti on aina vaatinut, koska jollemme näin tekisi, niin tekisimme huonoa budjettipolitiikkaa. On aivan totta, että meille tulee ongelmia 370 miljoonan euron löytämiseen ensi vuodelle ilman, että jo, menossa olevat projektit kärsivät. Meille tulee varmasti maksuongelmia, mutta uskoisin, että 2013 budjetissa voimme lähestyä tätä kysymystä hyvin myönteisessä hengessä, enkä ymmärrä niiden ryhmien kritiikkiä, jotka käyttävät kriisiä perusteena kuten esimerkiksi äskeinen vasemmistokollega. ITER on lippulaivahanke, EUn lippulaivahanke, joka antaa meille energia itsen riippumattomuutta. Ja toivoisin, että kollegat pystyisivät katsomaan vähän pidemmälle kuin seuraavien viiden, kuuden vuoden päähän. Meidän täytyy katsoa pidemmälle kuin tämänhetkisiä budjetteja. Minä toivon, että ITER-hanke edelleen voisi hyvin ja että 20, 30, 40 vuoden päästä meillä olisi puhdasta kestävää energiaa sen ansiosta. Kiitos. Kiitoksia. Nyt näen sinisen kortin. Hyväksyttekö Duranilta? Sili Duran, haluatteko käyttää puheenvuoron? Kiitos, että hyväksyitte tämän. En ymmärrä, että esittelette tämän todellisena lippulaivahankkeena, koska meillä, teillä eikä minulla eikä kellään muulla ole mitään varmuutta siitä, että tämä ratkaisee energiaongelmamme ja että kriisiä pidetään tässä äh, tekosyynä alibina. Kun katsomme, miten jäsenvaltiot äh, kamppailevat budjettiensa laatimisen kanssa ja Euroopan 2020 strategia, miten voidaan ajatella, että kriisi on alibi? Mielestäni tämä oli loukkaava väite. Kiitos. Vai, voitteko vastata? Kiitoksia, rouva Duran. Mutta se, että vihreiden edustaja sanoo minulle, että meidän täytyy pitää jalat maassa ja katsoa, mitä tosiasiat ovat, on mielestäni ihmetyttävää, koska luulisi, että nimenomaan vihreiden poliittisen projektin osana olisi vaihtoehtoisten energiamuotojen löytäminen. Tämä on todella vaihtoehtoinen energiantuotantomenetelmä. En tiedä, pidättekö siitä enemmän vai vähemmän, mutta joka tapauksessa se voi olla ratkaisu Euroopan energiariippumattomuudelle ja pelkästään sitä kautta, että tuemme tätä teknologista kehitystä, jota tätä hanke voi tuoda mielessä. Mielestäni 370 miljoonaa on halpa investointi. Kiitos. Sitten jatketaan. Seuraavaksi Tikau saa puheenvuoron kahdeksi minuutiksi. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia komissaari. Ähm, ydinfuusio antaa meille lähes rajattomasti mahdollisuuksia saada puhdasta energiaa. ITER-hanke on auttanut meitä kokoamaan paljon tietoa ja tämä eh, ITER-hanke eh, Ranskassa voi jo on omiaan valmistelemaan tule seuraavaa fuusioenergian sukupolvea ja uusia reaktoreita. On erittäin tärkeää, että saadaan riittävästi resursseja, rahaa ja sopimus, jonka parlamentti ja neuvosto allekirjoittavat vuonna 2011, antaa riittävästi rahaa vuosille 2012-2013. Nämä 1300 miljoonaa euroa ovat, ovat siis tarpeen ja 300 60 miljoonaa edustaa vuoden 2013 määrärahoja ja kynnykset, ja otsakkeen, otsakkeen yksi äm, kattoja äm, lisätään 840 miljoonaa ä, tulevana vuonna ja seuraavana vuonna vielä enemmän. Olen sitä mieltä, että vuonna 2012, ä, vuoden 2012 talousarvioon ITER-hankkeen osalta meidän tulisi todella hyväksyä nämä 650 miljoonaa, tämä on siis lisäsumma, koska tällainen budjetin tarkistaminen kunnioittaisi sitä sopimusta, jonka olemme allekirjoittaneet. Kiitoksia sitten enää. ITER on mahtava julkisen sektorin tutkimushanke, monialainen ja todella tulevaisuutta luova Tämä on ihmiskunnalle lupaus eh, lisää energiaa, eh, joka ei mitenkään saastuta. Se on kaikkeen saatavilla. Se varmasti ratkaisee monia ongelmia. ITER on hyvin tärkeää ihmiskunnan tulevaisuudelle, kun sähköenergian eh, tarpeet kasvavat kasvamistaan. Mutta se, että tässä käännetään selkä energiasektorin Mm, sektorille meidän täytyy saada julkisia uuden sukupolven yhtiöitä niin, että nämä tarjoavat tätä julkista palvelua ja tuotetta kaikille. Energia-alalla emme voi erottaa tutkimusta, jakelua, toimitusta ilman, että otamme huomioon myös mahdollisuudet eh, onnettomuuksille ja niin edespäin. On tiet. Kiitoksia. Seuraavaksi Holmaier saa puheenvuoron. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission hyvät kollegat. ITERissä on kyse pitkän tähtäimen tutkimusprojektissa. Se tarkoittaa sitä, että me emme voi joka kriisin ja jokaisen vaikeuden kohdalla asettaa sitä kyseenalaiseksi, niitä sitoumuksia, joihin me olemme sitoutuneet ja omia tulevaisuuden suunnitelmiamme tutkimuksen ja tärkeän energiantutkimuksen alalla. Emme me voi näin tehdä, emme me voi uskoa ajatella, että näistä sopimuksista ei tarvitse välittää. Tämä on tulevaisuuden teknologia, emmekä voi tehdä siitä menneisyyden teknologiaa. <clears throat> se, että tämä olisi menneisyyden teknologia, kyllä hämmästytti minua sen takia, koska 30 vuoden tutkimusaika ei sen takia edistynyt niin kauhean nopeasti, koska 30 vuotta sitten meillä ei vielä ollut sellaista tietokonekapasiteettia, joka meillä nykyään on koska korkeiden lämpötilojen ja materiaalitutkimisen kohdalla me olisimme sitä tarvinneet. Ja sen takia tämä on nyt mennyt hyppäyksittäin eteenpäin viime vuosina. Jos me lähdemme tällaisiin suurhankkeisiin, niin sitten on tarpeellista myös, että niitä alusta alkaen rahoitetaan kunnolla. Ja tämä on varmasti oppimisprosessi, joka meidän EU-ssa täytyy saada vietyä läpi. Jos aloitamme hankkeita, niillä täytyy alun perin olla ammattimainen johto, hyvin tarkka kustannuslaskelma, joka on myös realistinen eikä sellaisen kustannuslaskelma, joka on poliittisesti kaunisteltu. Sitä täytyy myös valvoa täsmällisesti ja myös ammattimaiset kaikki käytänteet, kuten tarkkailu ja monitorointi, kaikki tämä antaa meille todellisista kustannuksista sekä lyhyellä että keskipitkällä aikavälillä oikean kuvan. Tämä on tosiaankin pitkän tähtäimen hanke. Me emme voi tarkastella sitä lyhyellä aikavälillä ja sen takia mielestäni on myös tarpeellista, että Äh, kun minulla on nyt hieman erilaiset vaikutelmat tästä hankkeesta kuin teillä, Rouva Dyran. Minun mielestäni meidän on pidettävä tästä kiinni ja myös pidettävä tulevaisuuden perspektiivit selkeinä. Kiitos. Franco. Seuraavaksi puheenvuoro saa Franco. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Olen iloinen siitä, että tämä äh, korjattu talousarvio, joka koskee ITERin rahoitusta ja joka hyväksyttiin budjettivaliokunnassa suurella enemmistöllä 29.3., äh, että sillä voidaan äh, rahoittaa nämä lisäkustannukset. Tässä on kyse erittäin tärkeästä tutkimus, tutkimuksesta, jossa Euroopan unionilla on oleellinen rooli haluaisin, muistu, muist, haluaisin että muistaisimme sen, että ähm, Euratom, että meillä on ollut monta mutkaa matkassa. Esimerkiksi Japanin Fukushiman jälkeen on uuden, uudemman kerran pohtinut omaa rahoitustaan ITERiin. On kuitenkin on niin, että monelta osaa työt on joutu keskeyttämään ja ne ovat viivästyneet tällä hetkellä. Karadashin työntekijöistä, työntekijät, jotka, ovat, jotka tekevät työtä koneiston ja muiden töiden osalla, ovat joutuneet hidastamaan töitään, mutta Itä on kuitenkin meidän ylpeytemme ja sitä pitää vielä eteenpäin. Kiitoksia. Seuraavaksi Äh, aloitamme Catch the Eye-projektin. Minulla on vain yksi puheenvuoropyyntö ja sen on esittänyt rouva Paseko. Kiitos puhemies. Olen tyytyväinen kolmen toimielinen väliseen sopimukseen ITER-hankkeen lisärahoituksesta. On tärkeää, että tämä on aikaansaatu säästämällä muista budjettilinjoista, mutta vaarantamatta niitä kuitenkaan. Mielestäni tämä on hyödyllinen hanke. Se on yksi maailman huippuhankkeista. Tämän hankkeen tulokset voivat avata mahdollisuuksia turvalliselle ja puhtaalle energiansaannille. Siksi ehdotan, että me perustaisimme pitkän tähtäimen rahoitus rahoituksen tälle hankkeelle. Euroopan unionin pitäisi taata tämän hankkeen tulevaisuus järkevällä rahoituspanostuksella ottaen huomioon riskit myös niin, että voimme pysyä kansainvälisissä sitoumuksissamme. Like... Kiitoksia kovasti ja nyt antaisin puheenvuoron komissaari Lewandowskille. Just short two points. Hyvin lyhyesti kaksi asiaa. ITER on siis mannerten välinen hanke. Se, mistä sovittiin, on EUn uskottavuudesta EUn uskottavuuskysymys. Kuitenkin tässä on suuria kustannuseriä ja fuusioenergian tuottamiseksi tämä yhteisyritys Siinä Euroopalla on oma osansa, mutta tilintarkastustuomioistuin siitä tarkastaa ja myöntää vastuuvapauden ja varmasti voimme vetää oikeat johtopäätökset tulevaisuutta varmiten, ettei näitä kustannuksia tällä tavalla ylitettäisi tässä mannerten välisessä hankkeessa. Mitä tulee vuoden 2011 budjetin logiikkaan, siinähän kärsittiin yli 10 miljardin maksamattomista rahoista – legitiimeille valituille hankkeille, jotka olisi pitänyt maksaa. Kaksi syytä sille rahan riittämättömyys ja rahoitusasetuksen joustamattomuus. Tämä luo ongelmia vuodelle 2000 2012 juuri nyt, miten maksaa niistä tuloista, jotka vuoden 2012 budjettiin on laitettu. Me tarvitsimme tällaista sisäistä logiikkaa budjettiin, jotta voimme ymmärtää tällaisen pienen eh, ylijäämän eh, alikäytön ja sitten yli 10 miljardin maksamattomien eh, summien välillä. Kiitos. Kiitoksia komissaari. Ja lopuksi haluaisin antaa puheenvuoron Baltsaanille. Kiitoksia kaikille kollegoille siitä, että merkittävästi tuette tätä mietintöä, josta keskustelemme. Haluaisin korostaa sitä, että tässä keskustelussa, kuten oli ennakoitavissa, olemme puhuneet ITERin sisällöstä, mutta haluaisin korostaa sitä, että meillä on sopimus, joka allekirjoitettiin joulukuussa ja tarkoitus on saada neuvottelut vuoden 2012 budjetin täytäntöönpanosta päätökseen. On tärkeää, että kaikki neuvottelut voidaan käydä loppuun koska jos, jotta me voisimme rahoittaa tämän tärkeän hankkeen, me tarvitsemme tätä lisärahoitusta budjetista. Ja tätä tulisi, tämä tulisi pitää mielessä. On hyvä asia, että näiden erittäin hankalien neuvotteluiden mittaan saatumme kuitenkin tehdä yhteistyötä ja saimme aikaan tämän tuloksen. Kiitos. Nyt keskustelu on saatu päätökseen ja äänestys toimitetaan huomenna kello 12. Hyvät kuulijat. Seuraava kohta esityslistallamme on